Um, right, good morning. Well, I have the rapporteur. Hyvää huomenta. LSD varjoesittelijät ovat paikalla ja esittelijä. Ei ole tietoa. Also get to chair her own committee. Um, so I propose that we, we start now. It uh, is past nine o'clock just. Um, niin, olen varma siitä, että esittelijä ja varjoesittelijät tietävät ehdotuksen taustat. Tämä 2012 kesäkuussa tuli komissiolta, joten menetely tavallisesti tämä on vähän hankala, koska meidän, meillä täytyy meidän täytyy miettiä Kosesin tekstiä Tupekista. Komissio ei ole ehdottanut tuon ehdotuksensa päivittämistä. Joitain muutoksia varmaankin tehdään neuvostossa hyväksymisprosessin aikana ja he haluavat kuulla, mitä meillä on sanottavaa. Me voimme näin ollen vain sanoa tässä kyllä tai ei. Tämä on hyväksymismenettely. mihin suuntaan sitten halutaankin mennä. Ja toivotaan, että komissio ja neuvosto ottavat esittämämme kommentit kuitenkin huomioon. No, tämä nyt menettelytavasta. Nyt haluan antaa Danuta Hybnerille puheenvuoron. Sharon, uh, indeed. Uh, Kiitos Sharon todellakin, kuten sanoit, niin tämä tausta tässä on. Varmaan muistatte, että 2002 jälkeen lainsäädännössä EU:ssa on ollut väline, josta on annettu rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole euroalueen jäseniä, mutta joilla on ongelmia saada ulkoista rahoitusta Latvia, Romania ja Unkari ovat tätä apua käyttäneet euroalueella oli sitten kaikki lisävälineet, jotka tulivat kriisin myötä, jotka on perustettu ERVM ja EVM. Ja ei, muille kuin euromaille ei ollut käytännössä sitten mitään lisävälineitä. Nyt sitten lopulta komissio on joitakin sopeutusta ehdottanut nykyiseen asetukseen ihan vaan, että voidaan pysyä tahdissa, kun euroalueen kehys muuttuu. Sen vuoksi meillä on tämä muutos ja tarkistus. Tämä asetus, sitä siis päivitetään talouskriisin valossa. Siinä otetaan käyttöön uusia välineitä. Siinä on kahdenlaisia luottojärjestelyjä ja luottoja näille maille. Koska on hyväksyntämenettely käytössä, meillä on kaksi päämahdollisuutta nyt. Eli voi olla oma mietintö, jossa me valiokuntana ja parlamenttina voimme esittää ajatuksemme siitä, että miten näemme asian ja muotoilla joitakin odotuksia neuvostoa kohtaan, jäsenvaltioita kohtaan, siitä miten voidaan eh, muuttaa komission ehdotusta, tai sitten jos ei ole oma mietinnölle paikkaa. Vielä odotamme vastausta. Se voidaan tehdä valiokunnan päätöslauselman kautta, ehkäpä myös kirjeen kautta, mutta toivon, että valinta olisi omalaisen mietinnön ja päätöslauselman välillä. Aikataulun mielessä haluaisin, että, että vi, my, viimeistään tammikuun puolivälissä olisi esitysluonnos mietintöluonnos valmis, jotta se voidaan esittää Ekonissa tammikuun loppuun asti, jolloin sitä voisimme äänestää täysistunnossa huhtikuussa. Haaste on nähdä, että mitä San Polkosesin mietinnöstä pitäisi lisätä tähän asetukseen, mutta ehdottaisin myös ekovaliokunnalle, että harkitaan joitakin lisäasioita, joita voitaisiin ottaa mukaan. Meillä oli jo tapaaminen komission kollegoiden kanssa, jotka tietysti seuraavat Gosesin mietintöä ja ovat täysin tietoisia siihen liittyvistä muutoksista ja sanovat selvästi, että hekin päivittäisivät nykyistä asetusta kaikkien näiden uutuuksien valossa, jotka parlamentti on Gosesin mietinnön kautta tuonut esille. Toivomme kuitenkin, että he ottavat mukaan myös joitakin uusia asioita, jotka tulevat omasta työstäni ja varjoesittelijöiden panoksesta. Kysyisin mietinnön osalta se, mitä pidämme tärkeänä, että olisi kilpa- yhtäläiset kilpailuolosuhteet euro- ja muille maille, kun ajatellaan makrotaloudellisten sopetusohjelmien sisältöä, koska ne ohjelmat itse asiassa korvaavat monia valvonta-askeleita, joten se on hyvin tärkeää. Odotamme myös, että voitaisiin tehdä muutoksia koskien tätä tiivistettyä valvontaa tai seurantaa, jotka saavat tätä ennalta varautuvaa apua. Myöskin ekovaliokunnan rooli huomioon ottaen koko prosessissa ja myöskin se tapa, millä komissio kertoo ja esittää menettelyn osatekijät, avoimuus, siis odotamme, että nämä kaikki asiat otetaan huomioon. Myöskin monia pieniä asioita, sitten, jotka liittyvät koko prosessiin, jotka saan polkoisen mietinnön kautta tulevat esille. On myös muutama asia, jotka haluaisin ottaa omaan kannanottooni. Niin ja tähän lausuntoon, jotka liittyvät määritelmiin siihen, että tietyt osatekijät ovat epämääräisiä, erityisesti miten siirrytään välineestä toiseen, myöskin ehdot, myöskin mikä mielestäni vaatii harkintaa, on se, että jäsenvaltion, joka ei ole euroalueen jäsen, että sen pitäisi pyytää lupaa komissiolta kun se haluaa IMF-lainaa. Euroalueen mailla, maiden mailla näin ei ole. Myöskin monia pieniä asioita, konsultaatio, subsidiariteetti, oikeasuhtaisuus, mutta yksi suuri asia, jota tiedän, että emme voi muuttaa, mutta mielestäni pitäisi alkaa ottaa sitä esille asiana, on mahdollisuus käyttää myös tätä mahdollisuutta, jotta voidaan luoda ei-euromaille eräänlaista finanssiturvaverkkoa, erityisesti valvonnan alueella, yhtenäisessä valvonnan, yhtenäisen valvonnan järjestelmässä. Tämä liittyy siihen, että euromaat osallistuisivat, mainitsematta niitä, joita ei osa, eivät osallistuisi, yhteiseen valvontamekanismiin heillä ei ole, kuten euroalueen jäsenillä, heillä ei ole finanssialan turvaverkkoa, joten kolme optiota ehdottaisin tähän harkittavaksi. potentiaalisena turvaverkkona ja toivon, että tämä lähitulevaisuudessa otettaisiin mukaan. Ongelma on siinä, että on rajoitukset tietysti rahoitustuen tasolla. Tämä väline, joka perustuu EU-budjettiin, niin sillä on 50-60 miljardia suunnilleen se rajoitus, koska pankkien uudelleen pääomaittaminen esimerkiksi, niin sinne tarvitaan enemmän rahoitusta, eli tietysti rajoituksia on ja ongelmia. Mutta koska ESM-sopimus pitäisi hyväksyä, EVM-sopimus pitäisi hyväksyä, ja että ei <clears throat> euroalueet voisivat osallistua siihen ja osallistua pankkien uudelleenpääomittamisosaan siinä, niin täytyy etsiä muita vaihtoehtoja. On myös vaihtoehto siitä, että luodaan uusia varoja hallitusten välisen sopimuksen kautta – ja on joita muitakin vaihtoehtoja, jotka otan lausuntoon. Ensimmäinen tapaaminen siis oli esittelyn kesken ja toivon, että tammikuussa tämä saadaan sellaisen pakettiin, että päästään siinä aika nopeasti etenemään. Toivottavasti rinnakkain mietinnön kanssa. Kiitos. Okay, thank you very... Kiitokset. Nyt varjoesittelijät ensiksi Sami. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vaikka tämä on asia, josta ollaan yksimielisiä, pitäisi olla, pitää antaa suostumamme sanoa, mitä me ajattelemme asiasta. Ajattelen esittelijän esitystä, että meillä olisi oma aloite mietintö tai ainakin vähintään päätösasema asiasta. Itse asiassa tällaisen Tähän missä käynyt keskustelun pohjalta minun kantani oli siis sama kuin esittelijän. Ja tässä talouden, talous- ja rahakriisin yhteydessä maat, jotka ovat Euroopan jäseniä, nyt saavat enemmän rahoitusvälineitä käyttöönsä. Minusta tämä voisi olla tärkeä askel eteenpäin. Siis jos rahoitus apu, jota olisi käytössä muille kuin eurovyöhykkeen maille, että tämä asia pitäisi hyväksyä. Mitä sitten tulee siihen, minkä Estelä mainitsi? On hyvä, että 50 miljardia euroa on jäänyt edelleen, mutta haluaisin ottaa esille sen, että jos me haluamme saada samanlaiset edellytykset tälle tuelle kuin jotka koskevat eurovyöhykkeen maita – meidän tulisi vähintään hyötyä saman suuruisesta luottomahdollisuudesta. Tietysti se ei ole mahdollista, koska kysymys on poliittisesta asiasta, mutta ehkä te kuitenkin voisitte tutkia sitä, voitaisiinko löytää jokin oikeudellisesti mahdollinen ratkaisu. Odotan mielenkiinnolla, mikä tulee olemaan aikataulu. Viime kädessä tietysti ajatellen niitä pullonkauloja, joita on, joko tulee oma aloite, mietintö tai päätöslauselma, mutta joka tapauksessa meillä on hyvä paperi. Kiitos. Thank you very much. Uh, now for... Kiitokset. Ja sitten Ulla Schmidt, Alde. Thank you, Madam Chair. And, and... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Danuta Hybnerille. Me olemmekin jo tästä ensimmäisen kokouksen pitäneet ja opin siinä paljonkin. Siellä komissiokin oli paikalla. Mielestäni on oikein hyvä asetuksen uudelleen tarkasteluehdotus. Olen sitä mieltä myös kuin Danuta Hübner siitä, että meidän täytyisi saada tästä selkeä virtaviivaistettu linja. Myös ei euro, siis ei euroalueiden apukysymyksistä ja tukikysymyksistä, vaikka minä olenkin sen puolesta, että maani liittyy euroalueeseen ja että kuitenkin selviäisimme itsekin siinä, niin tämä on hyvin tärkeä teksti talous, talouden myllerryksessä ja minä olen myös oman hallitukseni ystävä, mutta monta kertaa hallitukseni ajattelee, että Ruotsi on jonkunlainen saareke Euroopassa ja meitä, me olemme aina olleet suojassa eikä meille tapahdu koskaan mikään, mitään, mitä muualla Euroopassa tapahtuu ja se on mielestäni täysin väärä käsitys. Kukaan ei ole turvassa, kun näin käy taloudessa. Ja minä tahtoisin vahvistaa toki tätä koordinointia ja täytyy tietysti miettiä, mitä muille teksteille tässä valiokunnassa tapahtuu. Meidän täytyy saada tästä uuden aikainen ja joustava keino toimia siten kun täällä on mainittukin. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän on parannettava, kuten myös mainittiin, avoimuutta tässä valiokunnassa ja koko rakennuksessa koko talossa. Eli minä tukisin näiden kahden uuden linjan hyväksymistä ja myös valvontaviranomaisen parlamentin ja keskuspankin tehtävä tässä kysymyksessä, tässä koko järjestelmässä. Mahdollisesti täältä nyt puuttuu yksi ajatus, kun täällä puhutaan tästä talousarvion valvonta roolista. Komissio lainaa rahaa rahoitusmarkkinoilta ja se sitten, jos olen ymmärtänyt oikein, saa takeet unionin talousarviosta. Eli se toimii kollateraalina, mutta parlamentilla ei ole sanottavaa tällaisista kysymyksistä mm, tämän rahan myöntämisestä jäsenvaltioille. Onko tämä totta? Ja tämä tarkoittaa sitä, että me kasvattaisimme unionin talousarviota eli jäsenvaltioiden maksuja. Ja täytyy miettiä tätä tarkemmin näitä kahta kysymystä. Näihin täytyy saada vastaukset Eli miten parlamentti voi osallistua tähän hyväksymismenettelyyn ja parlamentin talousarviovalvonta, mahdollisuus taloustuen myöntämisessä. Ja sitten toiseksi, mitkä vaikutukset ovat tällä jäsenvaltioiden talousarvioihin. Tämäkin kysymys täytyy ratkaista tekstissä. Ja toivon, että voimme saada tähän hyvät vastaukset muussa tapauksessa. Muuten kyllä sitten olen pitkälti ja olenkin esittelijän kanssa samalla, samalla kannalla ja mielestäni eh, Danutan kanssa me olemme kyllä hyvissä käsissä tässä työssä. Kiitokset tästä ja Sven, ole hyvä. Uh, Minun täytyy pahoitella Evangelie varjoesittelijämme. Hän oli kovasti mukana kun Islannin kriisiä ratkaistiin, ja hän oli siellä hallituksen tärkeä neuvonantaja. Siellä voi nähdä tiettyjä samanlaisuuksia, vaikka siellä ollaankin EUn ulkopuolella. Joten toivon, että voimme hyötyä hänen viisaudestaan, jota hän siellä keräsi. Sen lisäksi asiasta ensin kiitos Danuta Hypnerille siitä, että hän on järjestänyt jo kaksi varjoesittelyiden kokousta. Olemme kovin toiveikkaita että hyvä yhteistyöhenki jatkuu. Ymmärrämme ja tuomme myös halukkuutta siihen, että saadaan mukaan nämä kaikki saavutukset, jotka saatiin Jean-Paul Cossesin mietinnöstä. Sen vuoksi monet meidän huolenaiheistamme tulevat jo huomioon otetuiksi tässä vaiheessa työtä. Erityisesti demokraattinen valvonta ja se, että varmistetaan yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus näiden ohjelmien ehdoissa. On hyvin tärkeää käyttää tätä mahdollisuutta, jotta voitaisiin rehellisesti tarkastella näiden Itä-Euroopan maiden tilannet, jotka ovat saaneet joitakin näistä varoista. Kuten tiedämme, joitakin niistä pidetään hyvinä oppilaina eurokriisissä, koska usein kuitenkin unohtuu inhimillinen kärsimys, joka liittyy makrotalouden vakauttamiseen. Monien ihmisten täytyy lähteä kodistaan, työttömyys kasvaa ja köyhyys lisääntyy. Sen vuoksi on tärkeää tarkastella rehellisesti tilannetta kyseisissä maissa. Myöskin ohjelmien sosiaaliset vaikutukset taloudellisten vaikutusten lisäksi ohjelmissa täytyy ottaa huomioon. Meidän mielestämme on myös tärkeää ajatella proseduraalisia näkökohtia mietinnössä, koska kuten puheenjohtaja sanoi, 352 artiklan perusteella mennään. Ja yleensä sääntöjemme mukaan on oma mietintö ensin, jotta voidaan saada vipuvoimaa sen suhteen, mitä neuvosto ja komissio tekevät. Minulle tai meille on myös avoin kysymys, että miten varmistetaan, että he täysin ottavat huomioon meidän toiveemme. ehkä olisi asianmukaista saada heidät ymmärtämään ja kertomaan meille, miten he sen tekevät. Ja meidän pitäisi tarkastella myös omia sisäisiä sääntöjä, miten näitä asioita käsittelemme, koska jos tarkastelemme tätä maisemaa, niin sieltä on tulossa 352 artiklan perusteella vielä enemmän ehdotuksia. Ja mitä enemmän lähestytään perussopimuksen rajoja, sitä vaikeammaksi osoittautuu muuttaa perussopimusta, niin sitä enemmän tulee 352 artiklan perusteella, missä asemamme ei ole ehkä vahvimmillaan. Sitten esittelen ehdotus ottaa käyttöön tai esitellä tästä jonkunlaista finanssialan turvaverkkoa. Se keskustelu on hyvä aloittaa tämän mietinnön osalta, pankkivalvonnan osalta ja nämä samat perusmekanismit, joita on kriisissä käyty, jotta voidaan vakauttaa hallituksia, voisivat periaatteessa olla käytössä, jotka voisivat olla sitten turvaverkkona pankkijärjestelmän uudelleen pääomittamisessa ainakin meidän näkökulmastamme siitä ei ole mitään perustavanlaatuista oikeudellista laillista estettä. Ehkä me sitten voisimme tarkastella tätä perustuen kokemukseen, jota olemme saaneet vastaavista ohjelmista, jotta voidaan luoda yhteinen turvaverkko. Sitten lopuksi tietysti parlamentille demokraattinen valvonta sen suhteen, mitä ohjelmassa tapahtuu, on avainhuolenaihe. Kun sen mietinnössä näitä asioita käsiteltiin, ja on nyt nähty, että Ekonilla on suuri lasti, niin ehkä emme todella tehneet tarpeeksi, jotta voidaan tarkastella samassa määrin, mitä Latviassa Romanissa niin tapahtui. Delegaatiomatkoja oli joitakin, mutta Tälle osalle EUta ei ole annettu samaa huomiota, vaikka osa niistä ongelmista, olivat, ongelmista joita siellä kohdattiin, oli suora vaikutus eurokriisistä. Tietysti paikallisia tekijöitä siihen liittyy. Ehkäpä mietintö voisi myös palvella siinä, että voitaisiin harkita, että mitä valiokunnan tasolla näistä asioista halutaan, näille asioille halutaan tehdä. Tämän verran tällä erää ja kiitos esittelijälle hyvästä yhteistyöstä. Uh, thank you very much. Kiitokset. ECR olevaan paikalla, eikä myöskään GUE. Haluaako joku muu käyttää nyt puheenvuoron? Komissio on paikalla. Haluatteko te sanoa pari sanaa? Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti tässä tarkoituksena oli jo kolme asiaa. Ensinnäkin parantaa turvaverkkoja eurovyöhykkeeseen kuulumattomille maille nykyaikaistamalla tekstiä integroimalla – siihen sen, mitä on tapahtunut muissa asioissa, joustavuus, lainausoperaatioissa esimerkiksi. Toinen tavoite oli parantaa valvontaa ottamalla mukaan myöskin tällainen ohjelman jälkeinen seuranta. Ja viimeinen tavoite oli se, että pyritään yksinkertaistamaan niin, että ei tapahdu tällaista kasaantumista, niin tämäkin on osettu tekstissä. Tämä esitys hyväksyttiin heinäkuussa, siis ennen kuin teidän parlamenttinen työskenteli koseesintekstin parissa, jota voin vakuuttaa parlamentille, että olemme voimakkaasti sitoutuneita siihen, että varmistaisimme tarkistukset, joita parlamentti esitti Gosesin tekstissä, ja että ne sisältyisivät myös tähän tekstiin. Lähti tietysti liikkeelle siitä, että Tupac hyväksytään, mikä on hyvin tärkeä elementti meidän kannaltamme. Mitä tulee sitten pääomittamiseen, haluaisin korostaa, kuten esittelijä mainitsi, että meillä olisi ongelmia toimia sellaisen välineen puolesta, johon liittyisi välitön pääomittaminen. Ei välttämättä oikeudellinen ongelma, mutta ennemminkin rahoituksellinen ongelma. Jos me tutkimme tällaisia investointeja. tämä on huomattavasti vaikeampaa kuin lainaaminen jäsenvaltiolle. Me olemme jo nyt taistelemassa tämän osalta EVMn puitteissa. Olen vastuussa tuon välineen valmistelemisessa ja sillä on suuri vaikutus lainauskapasiteettiin ja luottoriskeihin ja niin mahdollisiin vaikutuksiin siihen, miten luotto, luokituslaitokset reagoivat asiaan. Tämä on se siis tällainen viimeinen turvaverkko, kuten herra Schmidt aivan oikein esitti. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että jos me tämä saataisiin äh, aikaan, niin saataisiin myöskin riski, osalta, joka vaikuttaisi siihen, miten luottelu saataisiin näkyvyydet asiaan, joka voisi johtaa siihen, että EU menettäisi luokitustaan, se menisi alaspäin, joten tämä välittäytys pitää tällaisena vaatimattomana ja myöskin toivon, että sen käyttö olisi rajallista. Siis, että se, että emme meitä siis tällaiseen välittömään pääomittamiseen, mikä on hyvin vaikeaa nykyisessä tilanteessa, olemme valmiita selvittämään, kuten esittelijä mainitsi, muita mahdollisuuksia. On eräs väline, joka on olemassa EVMssä, joka on äh, lainat pankkien pääomittamista varten. Se on siis laina, jonka voisi saada ilman tällaista makrotalouden vakauttamisohjelmaa ja se voisi olla vähemmän ongelmallinen ajatellen riskejä. Meillä oli hyvä tapaaminen teidän esittelijöiden kanssa ja olemme valmiita jatkamaan hyvää yhteistyötä ja työskentelemään parlamentin kanssa huolimatta siitä, että päätös sinänsä ei ole äh, yhteistyötä, mutta kun tekstit ovat yhteydessä toisinsa, haluaisimme yhdistää tähän sen hyvän yhteistyötä toisen tekstin osalta jo harjoitettiin. Kiitos. Um, thank, Kiitokset. Sven, ole hyvä. The time, uh, I, I, I... Jos aikaa on, niin mielestäni tämä oli aika mielenkiintoista, mitä sanoit. Kaksi nopeaa kysymystä. Jos ymmärsin oikein, se mitä EVMn kanssa tapahtuu, pyritään erottamaan nämä kaksi riskiä oikeudellisesti toisistaan. Tässä mielessä tämäkin saattaisi olla vaihtoehto, että jos luodaan kaksi eri äh, yksikköä, niin tartuntaefekti voitaisiin välttää, että riskialttiimpi siirtyy muualle. Että jos tämä olisi voimakas argumentti, miksi sitä voisi käyttää, ymmärrän, että poliittisesti kaikki eivät siitä rakasta, mutta jos liittyy yhteiseen pankkivalvonta, pitäisi olla yhteinen finanssialan turvaverkkokin. Muuten tulee sisäänrakennetuksi jälleen epätasa-arvoa ja olen kovin huolissani, kuten tiedätte, että oikeat ehdot eivät tule luoduksi lopussa, että monet osallistuisivat yhtäläiseltä pohjalta. Eli jos olette taipuvaisia negatiivisia arvioon, mikä on vaihtoehto, ja sitten voitteko arvioida tämän, voitteko olettaa, että voisi tulla tämä oikeudellinen eriyttäminen. Ja sitten haluaisin tietää, että mitä tarkoititte lauseella, että otatte huomio, työmme huomioon, jos kahden säädöksen paketti hyväksytään. Tämä ehdollistaminen on aika epätavanomaista. Ja sitten kysyisin kyllä itseltäni, voimmeko luoda ehtojen ehtojen ehtoja. Nyt voi tietysti viitata siihen, että parlamenttikin käyttää samanlaisia metodeja, mutta ehkäpä jos palataan yhteistyön henkeen monilla rintamilla, niin se lainsäädäntöprosessi auttaisi. Otan viimeisestä kommentistani välttääkseni väärinkäsityksiä. Ehkä monet tässä huoneessa ovat, jos joskin paljon syypäkin parissa olisivat syvästi pettyneet, jos työ olisi mennyt hukkaan. Te siis tulkitsitte se, mitä minä sanoin omalla tavallanne. Komissio haisi voimakkaamman mahdollisuuden myydä neuvostolle niitä tarkistuksia, joista parlamentti on keskustellut, jos tämä teksti todella saavuttaisi täyden juridisen kypsyyden. Mitä sen tähän teknisempään kysymykseen ne tulee? ja jälleen ilman, ilman mitään ennakkoa arvioita. Me totta kai me tuemme sitä, että teidän tarkistuksenne integroidaan tähän tekstiin. Toistan, herra Gigold, toivon, että ette ymmärrä minua väärin. Me yritämme todellakin selvittämään mahdollisuuksia, miten saadaan tällainen juridinen erottelu. Very honestly, at this stage of the work, we have not tässä työssä me vielä ole löytäneet tietä, miten voisimme pakata tämän tähän luototuskapasiteettiin. Tästä keskustelen vielä EVM-kollegojen kanssa. Teknisesti se on nimittäin vaikeaa. Luottoloituslaitokset käyttävät tällaista avainta, joka on noin 0,1, joten tällä voisi olla hyvin voimakas kielteinen vipuvaikutus tällä luototuksella, että haluamme välttää tätä eh, maksutaseen onnen osalta tällaisen kielteisen vaikutuksen syntymistä, paitsi jos me löydämme jonkinlaisen taikasauvan, jolla voimme tehdä sen ilman, että joudumme ottamaan merkittäviä riskejä, mikä tähän mennessä ei ole ollut tilanne. Te otitte esille kysymyksen näistä turvaverkoista, ja se on avainkysymys maille, jotka ovat, jos todetaan, että tulevat päätösasemat äh, ja tulevat rastot, luodaan, kattaisivat niin niitä varten pitää todella, todella, me voi käyttää EVM sinänsä, koska EVM on pelkästään eurovyöhykkeen maiden osalta käytettävissä. Tutkimme erinäisiä mahdollisuuksia. Voitaisiin kuvitella esimerkiksi yhdessä EVMn luoton osalta, että olisi sellainen luotto, joka koskisi näitä maita, jotka ovat Euroopan ulkopuolella, mutta olemme valmiita tutkimaan muita mahdollisuuksia ja olemme meillekin vielä hyvin varhaisessa vaiheessa omia ajatuksiamme. Okay, in that case I will... Niin, sitten Danuta. King everybody. Niin, lyhyesti vain kiittäisin teitä kaikkia ja toivon, että jo Tämä on nyt on sellainen henki, hetki, jolloin me voimme innostaa muita toimielimiä tulevaisuudessa konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka voitaisiin järjestelmään nyt ottaa mukaan, mutta vielä myös tästä kysymyksestä ja sitten totta kai nämä, nämä kriisiratkaisurahastot ovat kansallisia ja sitten taas uudelleen pääomittamis menettely. Tämä asia varmasti jää edelleenkin merkittäväksi asiaksi, koska meillä on edelleenkin suuria vaaroja pankkialalla, erityisesti sen jälkeen, kun me olemme ottaneet käyttöön tämän yhteisen valvontamekanismin pankkeja varten ja niiden haarayhtiöitä varten. Meillä on nyt kaksi eri luo, pankkiluokkaa, joita valvotaan joka toivottavasti pysyy hyvä, hyvässä maineessa iäti Euroopassa. Ja sitten on myös pankkeja, jotka eivät kuulu tämän valvonnan piiriin, eli tässä on vielä monia riskejä ja meidän täytyy muistaa, että tulevaisuudessakin voi tapahtua sitä sun tätä. Ja näin mietin sitten niitä mahdollisuuksia, joita voitaisiin tehdä tähän sopimukseen osallistuvien maiden mahdollisuuksista käyttää tätä pankkien uudelleen pääomittamismahdollisuutta. Se on vielä olemassa oleva mahdollisuus, mutta oikeudellisesti sitä on vaikea tähän ottaa mukaan, koska meidän täytyy mennä tämän hankalin ja monimutkaisen menettelyn kautta, mutta tässä nyt on kuitenkin nämä keinot esitetty ja lisäksi on vielä tuo rahoitusongelma, joka tosiaan on vakava ongelma edessämme kun mietitään, mistä nuo rahat oikein saadaan, mutta tähän on vaihtoehtoja rahoituksesta ja myös vakuusrahastosta ja ehkä IMFn mukaan saaminen myös. Jos me nyt jotakin luomme ja pyrimme etenemään oikeaan suuntaan jättämättä tilannetta ratkaisutta, se on oikein merkittävää muistaa. Ja siksi me olemme tekemässä työtä asian eteen. Ja näin tästä on tulossa kahden suuntainen väline tuon, noiden talousarviovaikutusten vähentämiseksi mutta en nyt sen enempää käy tähän keskusteluun, vaan kiitän teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä keskusteluissa. Mutta vielä puheenjohtajalle voisi, voitaisiinko ajatella, milloin löytää joku aika myös tälle tekstille, vai tiedän, että se on hyvin vaikeaa, mutta varmaan siihen pitäisi löytää ratkaisu myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia tästä niin toivotaan, että saamme tähän luvan pikaisesti. Ehdotan, että jo aloitetaan luonnostelu ja sitten saadaan tuo sisältö selville Ja näin sitten katsomme ja keskustelemme koordinaattoreiden kanssa, minkälaiset velvoitteet meillä on muihin oma-aloitteisiin mietintöihin. Me nyt en voi antaa vastausta vielä, mutta kuitenkin katsotaan, miten käy. On olemassa kuitenkin aikataulu, mutta kuten mutta varjoesittelijät ja esittelijä ovat jo aloittaneetkin työnsä ja ehdotankin, että jatkatte edelleen työtänne. Ja toivottavasti mitä pikimmin saadaan jotain tästä jo valmiiksi. No, tämä nyt on vähän tällaista väliä, kaikki on vielä ilmassa. Tässä on vähän hankalat, ö, ö, hankala tilanne. Meillä on aina monta, monta oma-aloitteista mietintöä liikkeellä. No joka tapauksessa Tämä tästä esityslistan kohdasta. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän. Eli kyse on nyt arvopaperimarkkinoista. Me olemme lähes tulkoon ajoissa. Tämä piti alkaa 9.30. Me pohdimme nyt tarkistuksia ja antaisin esittelijälle Kay Swinburnille puheenvuoron. I will actually be very brief in my opening remarks. Um... Puhun hyvin lyhyesti alkuun, koska meillähän oli hyvin tuottoisa varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa viime viikolla. Ja olen lähettänyt kompromissitekstejä, joihin on otettu mukaan teknisiä tarkistuksia. Ja näin yksityiskohdat alkavat toimia tässä mietinnössä. lähetin myös mahdollisen pohjan pankkiluva ähm, kompromissista ryhmien kesken, että saataisiin yhteismarkkinaratkaisu ottaen huomioon markkinoille pääsyn ja riskien lieventämisen. Tämä teksti on siis kierrossa ja varjoesittelijät toivottavasti harkitsevat nyt sitten, että onko teksti tyydyttävä kaikille ryhmille. Ja odotan, että monet varjoesittelyt saavat keskittyä tähän alueeseen tänään ottaen huomioon avoimen keskustelun viime viikolla Strasbourgissa. Minäpä päätänkin tähän, koska oletan, että kaikilla minun teksti on saatuna. Eli nyt on minun mahdollisuuteni kuulla varjoesittelyiden ajatukset nyt, kun tämä keskustelu avoimessa hengessä viime viikolla käytiin. Hei, in that case I will go... Niin, no sitten siirrynkin suoraan epp edustajan Herbert Dortmund. Niin, huomauttaisin, että tämä on avoin tilaisuus ja tietysti ihmiset, jotka kuuntelevat tätä webstreamin kautta, eivät tiedä, mistä tekstistä on kyse. Herbert, ole hyvä. Niin, todellakin tässä koko keski, keskustelu keskittyy usein artiklaan 52, jossa on kysymys siitä, minkä muodon pankkipalvelut voisivat saada. Minä haluaisin kiittää esittelijää Case Swinburnia esityksestä, joka tuli viikolle, viime viikolla pöydälle, ja siinä poristavallatuisesti mennään kyllä oikeaan suuntaan. Minä uskon, että me saamme aikaan säädöksen, joka lähtee liikkeelle siitä, että erotellaan pankkipalvelut ja toiminta tällaisena muunlaisissa tehtävissä arvopaperikeskuksena. Ja tämä kuitenkin on äh, niin, että pitäisi saada aikaan selkeä eurooppalainen hyväksymismenettely, eli jos tällaisia tarjotaan muun tyyppisiä palveluita, jotka jotka ovat välttämättömiä niiden toiminnan kannalta. Silloin pitäisi olla tällainen lupamenettely, joka tehokkaasti loisi tämän, tämän toiminnan osalta yhtenäiset toimintamahdollisuudet Euroopassa. Jäsenvaltiot, joissa näitä tällaisen äh, aluekeskuksen toiminnan osalta pitäisi olla mukana tässä menettelyssä ja komissio tulisi kehittää tämä menettely ja niin, että viime kädessä Esmalla olisi tässä viimeinen sanansa sanottavana. Totta kai tämä on sitä, että täytyy käsitellä puolueettomasti ja tehokkaasti kaikkia arvopaperikeskuksia. Mutta jos nämä Norditukset katsovat, että ne haluavat toimia eri tavalla oman pankkinsa, jonka kautta tarvitaan pankkipalveluita, silloin voisi olla aivan oikein, että nämä pankit saisivat täyden pankkitoimintamahdollisuudet. Ja, mutta minä luulen, että me tulemme tekemään työtä kompromissien parissa edelleen. Näin ainakin näkisin asian oman ryhmäni kannalta että löytäisiin sellainen ratkaisu, joka olisi meidänkin tuettavissamme. Vielä sitten tästä lopusta pari sanaa. Ei ole kysymys pelkästään artiklasta 52. Me olemme tehneet erinäisiä tarkistuksia, joissa suunta on se, että, että tultaisiin tällaiseen pohjoismaiseen arvoperikeskusmalliin. Se olisi järkevää. Siellä on erityinen malli, joka, jonka pohjalta nämä arvopaperikeskukset toimivat, ja meidän pitäisi ottaa se huomioon, koska siinä ei synny mitään vaaroja. Päinvastoin syntyy enemmän avoimuutta nimenomaan asiakkaiden suuntaan, ja sellaiset tarkistukset, jotka menevät tähän suuntaan, ovat sellaisia, että meidän ryhmämme niitä tukee. Ja lopuksi vielä yhteydet, jotka tällä arvopaperikeskuksella, arvopaperikeskuksella on eri jäsenvaltioissa – on selvää, että kaikki yhteydet, joita voisi syntyä Euroopan välillä eri jäsenvaltioissa, että ne hyväksyttäisiin. Komissio esittää tätä meistä. Tämä, nämä yhteydet pitäisi vain silloin hyväksyttää, jos ne ovat sellaisia, että ne ovat keskenäisesti toimivia. Kaikki tällaiset yksinkertaiset linkit, ne voitaisiin sulkea tämän eh, hyväksymismenettelyn ulkopuolelle. Kiitos. Um, thank you now for the S&D. No niin, ja sitten demareiden puolesta. Uh, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Niin ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteishengestä ja myös äh, näistä ensimmäisistä tarkistusehdotuksista ja kompromissiehdotuksista haluaisin osoittaa, että tässä rakentavasti haluan tehdä, tehdä yhteistyötä päästäksemme yhteisymmärrykseen useista tarkistuksista, joiden tarkoituksena oli vahvistaa järjestelmää, arvopaperikeskusjärjestelmää markkinainfrastruktuurina ja siitä syys, siten myös vahvistaa niitä turvalliseen ilmapiiriin päin ja myös tehokkaaseen toimintaan ja myös täsmälliseen määrittelyyn siitä, mitä nämä olennaiset palvelut ovat ja mitä ovat oheispalvelut puolestaan arvopaperikeskuksissa. Täytyy tästä miettiä, onko kyse tosiaan keskusten oleellisista palveluista vai oheispalveluista oheispalvelut tietysti ovat erityis toimintaa ja täytyy välttää sitten, miten näiden keskinäinen linkittyminen saattaa vaikeuttaa toimintaa ja nämä toimet pitäisi nyt selkeästi saada erotettua toisistaan ja myös maksut saada siirtymään oikea-aikaisesti niille toimijoille, jotka markkinoilla ovat, jotta takaisimme parhaimmat tulokset. Tämä suurilta osin on se ajatus, joka meillä on näissä kompromissiratkaisuissa. Ja myös pyrimme siihen, että taataan tietysti osallistujien ja kaikkien osapuolten oikeudet, ja, mutta myös vastaan lopukäyttäjän oikeudet ja myös korvausmenettelyt saataisiin tähän mukaan. Ja tässä kyse on tosiaan arvopaperimarkkinaviranomaisesta myös ESMasta ja, ja ja tuo Target 2 Securities T2S-hankkeen loppuun saattaminen. Tässä täytyy taata standardisoidut toimintaperiaatteet markkinoilla, avoimissa, avoimilla markkinoilla, eikä saa olla mitään syrjiviä sääntöjä markkinoilla mutta toimitaan myös tietyllä tavalla joustavasti pienin, pienten ja keskisuurten yritysten suuntaan, joiden kuitenkin täytyy täyttää mahdollisimman lyhyen aikavälin maksuvaatimukset. No, me olemme jo pitäneet yhteyttä esittelijään ja he, yhteistyön henki on varsin, varsin myönteinen ja oletamme, että pääsemme yhteisymmärrykseen tästä niin, että sopimus sitten lopulta kelpaa kaikille. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Minä olen ollut Alden varjoesittelijänä. Capacity is Aldi Shadow. Joten jatkan nyt Alden varjoesittelijän ryhmässämme. Meillä on laaja kirjo mielipiteitä, kuten aina kun tarkastellaan näitä asioita aina kun tätä tarkastelin, niin jossain kohdassa voi muuttaa mieltä joka kerta, mutta yhdessä päätimme, että poikkeuslähestymistapa komissiolta, että arvaperikeskuksen täytyy erittää toimintansa ydin- ja oheistoimintaan, ei ole oikea lähestymistapa ja sen vuoksi olemme sen poistaneet. Ja kun tarkastellaan asiaa, että jaetaanko pankkitoimiluvalla arvopaperikeskukset, erityisesti kansainväliset riskin suhteen, niin siitä meidät pitää vakuuttaa siitä, että se olisi tapa vähentää riskejä, lieventää riskejä. Sitä täytyy vielä arvioida enemmän ja valmistella enemmän, jos sille tielle lähdetään. Siis sanon, että sitä voidaan tarkistella edelleen, mutta mielestäni se ei tässä hetkessä Tällä hetkellä se ei ole oikea tapa. No kuten muut kollegat kuitenkin, niin me haluamme varmistaa, että arvopyörikeskukset jatkavat eh, oheispalveluja, pankkipalveluja. Että jos ne sitä tekevät, niin heidän täytyy sitten eh, sopeutua hyvin tiukkoihin vaatimuksiin ja vakuuttaa viranom- valvaava viranomainen siitä, että jos pankki osaa mm, joutuu vaikeuksiin, niin Euroopan veritoiminta jatkuu niin kuin normaalisti. Ja nämä vaihtumukset tarkoittaisivat sitä, että noudatetaan olennaisia osia tulevasta vakavaraisuus nelosesta, niin että olisi perastussuunnitelmat, mikä tarkoittaisi, että noudatetaan olennaisia osia niistä asioista, jotka ovat kriisinhallintadirektiivissä. Julkaistaan yksityiskohtaiset analyysit myöskin päivän sisäisestä likviditeettiriskistä, osa, osana pilari kolme julkistuksia, tiedon julkistuksia CRD nelosen vaatimusten mukaisesti. En ole vakuuttunut, että jos 1 plus 2 järjestelmän mukainen pankkitoimiluvan antaminen olisi hyvä asia, jos ajatellaan se arvoparikeskuksen omistajuutta. Monet ihmiset ovat jo tässä mukana tavalla tai toisella, eikä välttämättä päästä parempaan tilanteeseen. Mutta minua kiinnostaa kyllä se, että miten voidaan etsiä symmetrisiä järjestelyjä, jossa arvopaperikeskus voi hakea rajoitettua lupaa, joka rajoittuisi CST. Ehkäpä se on vähän teoreettista, mutta mielestäni meidän pitäisi pyrkiä tämän tyyppisiin symmetrioihin niin paljon kuin mahdollista koska se e, ei olisi syrjivää. Jos ei haluta olla syrjiviä, niin täytyy olla kahden tien Ja Avoimuus varmasti auttaa sinne kovasti. Haluaisin sanoa muutaman sanan myös artiklasta 7. Toimituskurissa. Ja että täytyy estää se, että tulee sellaisia vaikutuksia, joita ei haluta. Siis ei, se, mitä halutaan viimeksi tehdä, on, että ei tulisi kannusteita pk-yrityksille käyttää hyväksi rahoitusmarkkinoita, koska tulisi liikaa riskejä, jos ostetaan arv, arv, arvopapereita. Se olisi erityisen huono kannuste pk-yritykselle lähteä pääomamarkkinoille aikana, jolloin pankeilla on ongelmia lainanannossaan myöskin. PK-yritysten kasvumarkkinat ja sellaiset vähemmän likvidit osakkeet, niille täytyy olla komissioinnittomia järjestelyjä. Se voisi sitten tietysti sitä vastaavan viranomaisen harkinnassa niin, että ei ole vapaita käsiä kaikille täysin, mutta täytyy kyllä tukea ja ylläpitää likviditeettiä. Tietysti on totta, että pk-yritysten arvopaperit ja vähemmän likvidit arvopaperit, nyt puhutaan, ovat eri tasoilla myöskin elinkaaressaan, ovat haasteita jotta voidaan ylläpitää likviditeettiä, jotta ne ovat edelleen houkuttelevia investoijille. Eli molemmissa omaisuuserissä täytyy olla realistisia markkinoista, jotka ovat olemassa, ja meidän täytyy, emme halua pakottaa asioita pois avoimilta markkinoilta vähemmän avoimiin ja ratkaisuihin. Eli minusta näyttäisi siltä, että olisi loogista tarjota tukea yhdelle näille regiimeistä ja kieltää se toiselta, joten kylläkin olen sitä mieltä, että jotain tehdään vähemmille likviditeille välineille. Sitten jos tarkastellaan Eurooppa-keskuksia, joilla on pakkitoimilupa ja markkinoille pääsy, järjestelmä 452a-artikleidit, täytyy tuohon meidän MIFID direktiivi, jossa pyritään luomaan yhteismarkkinat kaupanjälkeisille palveluille. On tärkeää, että luvat, jotka autorisoidaan MIFIS ja CRDn puitteissa, eivät, ettei niitä käytetä kilpailun estämiseen muilta markkinainfrastruktuurilta tai markkinatoimijoilta, joten täytyy tar- näitä järjestelyjä tarkkaan seurata ja raportoida komissiolle. Meillä ei voi olla infrastruktuureja, jotka vääristyvät kilpailua ja vaikuttavat negatiivisesti yhtenäismarkkinoihin, koska jos se tehdään, sitten siitä tulee esille enemmän systeemistä infrastruktuuria ja lisää potentiaalia veromaksajien takauksille, mikä menee sitten eri suuntaan, mitä halutaan. Jos näin näyttäisi olevan tapaus, niin komission täytyy tehdä väliintulo tai ehdottaa lisää lainsäädäntöehdotuksia. Artiklasta 33 siinä on järkevää, että jos arvopirkkuksella on roolia arvopaperilainaustoimissa, niin se voi antaa tietoa ESMAlle, muille asiasta vastaaville viranomaisille ja säilyä sitä tietoa. Tiedän, että työ on meneillään tällä hetkellä ja ESPssä, mutta jos tieto on helposti käytettävissä, niin sitten minusta näyttää siltä, että se olisi yksi hyvä tapa siihen, että se voisi olla inputtina. Sitten, että voitaisiin luoda globaali yksiköiden identifikaattori, niin tässä voitaisiin myöskin vastaanottavaisen viranomaisille varmistan kautta saada näille repoaktioille etenistä saadaan asiasta vasta asianmukaiset tiedot. Haluamme rohkaista tämän artiklassa kaksi siihen, että arvopaperikeskus käyttävät kansainvälisiä avoimia viestintämenetelmiä, jotta voidaan minimoida esteet sille, että muut toimijat pääsisivät markkinoille tai infrastruktuuri pääsisivät markkinoille. Mielestäni tämä verran minun ehkä tässä nyt täytyy sanoa tästä asiasta käyttää aikaa. Kiitos esittelijälle tästä työstä. Pahoittelen, että täytyy mennä kaukoohjauksella. Osa siitä, kun olin muualla trilogissa, mutta Tällaista puheenjohtajaelämää tällä hetkellä on. Kiitos siitä. Seuraavana vihreältä Jean-Paul Bessier. Merci. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Swinburnille haluaisin sanoa, että hänen äh, työnsä ansiosta me olemme aivan oikeilla reiteillä. Tämä on hyvin mainiota työtä ja yhteisymmärrys on aika tavalla laaja. Yhtä asiaa lukuun ottamatta, mutta se ei ole, ja se ei ole yksityiskohtakaan ainoastaan, se on tuo kuuluisa artikla 52, eli miten saadaan selkeästi, avoimesti ja tehokkaasti erotettua toisistaan asetuksen pankki, mainitsevat pankki palvelut riskin siirtämisen välttämiseksi pankkisektorille. Eli minkälaisia, minkälaisia esteitä tässä on, miten voidaan välttää se, että me vältämme näin, tämän tarttumisen, riskien tarttumisen järjestelmästä toiseen. Swinburnille sanoisin sen verran, että hän on nyt halunnut esittää tällaista tiukkaa toimien erottamista toisistaan, mutta tarkistus, ehdotus ja kompromissiehdotus varsinkin vaikuttaa aika oudolta ja monitulkintaiselta, kun siinä mainitaan, että siinä voitaisiin toimia eriytetysti tai ei eriytetysti, ja sitten siinä on aika lailla monimutkainen kaksoisjärjestelmä, joka, jota on vaikea soveltaa ja joka johtaa huonoon huonoihin lopputuloksiin. Meidän täytyisi pitää pikemminkin kiinni nyt tiukasta periaatteesta, että nämä kaksi tointa erotetaan toisistaan selkeästi asetuksen mainitsemat toimet ja sitten taas tuo pankkilisenssin rajallinen toimilupamahdollisuus eri, erillään. Kun tämä periaate on saatu esitettyä, niin sitten tavoitetta voidaan muokata ajan, siirtymäajan näkökulmasta. Sitä täytyy sitten arvioida, on se sitten kaksi tai kolme vuotta. Ja, sit, ja voidaan mahdollisesti tehdä ajan, ajallinen poikkeus tämän alan sopeutumiselle näihin uusiin sääntöihin. Meidän kantamme on käytännössä aika yksinkertainen. Totta kai vielä keskustelemme asiasta Swinburnin kanssa. Eli periaatteessa meidän täytyy toimia hyvin tiukasti erottamisen yhteydessä, mutta soveltamisessa ajan sisällä sitten toimia vähän joustavammin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I don't have Kiitokset. Kukaan muu ei, kukaan Guesta ei näytä olevan paikalla, joten siirrytään sitten seuraaviin Sari Esa ja, ja Marjantaisen. Haluaako joku muu vielä sanoa jotakin? No Sari, ole hyvä. Kiitos Sharon, kiitos esittelijälle hyvin tehdystä työstä ja minäkin tuen sitä linjaa, että suoria ja omnibus holding järjestelmä pitäisi kohdella samalla tavalla. Henkilökohtainen näkemykseni kuitenkin, että suora holding-malli on huomattavasti tehokkaampi ja pidän arvossa EPP-kollegani herran Dorfmanin lausuntoa pohjoismaisesta mallista, joka on avoimempi todellakin. Meidän pitäisi myös pyrkiä ajamaan tehokkainta ja optimaalisinta järjestelyä. Ja tarkistuksissani olen pyrkinyt nostamaan kunnianhimon tasoa hiukan ja monet näistä esityksistä ovat tulevaisuuteen suuntautuvia kun meillä on tämä yhtenäinen maksualue SEPA Euroopassa, meidän pitäisi pyrkiä myös yhtenäiseen arvopaperialueeseen. Ja tarkistuksessani 128 todetaan, että tällaisen integroitujen markkinoiden luominen arvopapereille on se, mikä tulisi olla varsinainen tavoite sille, että se markkinat toisivat kunnolla. Jos me otamme tämän tavoitteeksi, meidän täytyy pyrkiä yhtenäisiin standardeihin, toimivuuteen ja kaikkien osa, osanottajien tulisi käyttää yhteisiä standardeja, kuten SEPAN osalta jo on, ja kaikkien osanottajien, markkinaosanottajien tulisi olla yhteydessä toisensa niin, että voi ostaa ja myydä arvopapereita yhtä helposti kuin kotimaassa. Kuten tarkistuksessani 131 totean, tämän pitäisi olla riittävää, jotta investoijat voisivat käyttää yhden, yhtä tukia voidakseen investoida mihin tahansa, missä tahansa EUn alueella. Päästäksemme asiassa nopeammin eteenpäin, ehdotaisi vuoden 2017 jälkeen pitäisi lyhentää tätä yhteen työpäivään ja toimi, hyvin tärkeää, että tämä lask- toimitus kuri ja toimitussykli pitäisi hoitaa nimenomaan näin nopeasti. Tässä voitaisiin säätää huomattavasti rahaa ja saataisiin aikaan lisää avoimuutta näiden tarkistusten myötä. Joten kiitos vielä kerran esittelijälle ja toivon, että harjoitamme hedelmällistä yhteistyötä. Marianne. Kiitokset ja Marianne. voorzitter. Voorzitter, kan heel kort zijn, want ik heb mijn... Kiitos puheenjohtaja. Minä voin esittää mielipiteeni lyhyesti. Minäkin olen tarkistuksissani tarttunut yhteen ulottuvuuteen komission esityksessä, nimittäin pankkipalvelujen, siis suunnitelusta pankkipalvelujen erottamisesta, eli että olisi erillisiä yksikköjä, eri malli. Voin olla lyhyt sananen, koska asiasta on puhuttu jo paljon. Minä olen yhtä mieltä perusteluista siitä, miksi tähän on estetty myöskin huomautuksia. En näe mitään syytä, en ole tavannut siellä ketään, joka olisi vakuuttanut minut siitä, miksi pitäisi olla tällainen 2 plus 2 malli. Miksi se mukaan olisi ainoa mahdollinen? Minun mielestäni kumpikin malli voi toimia rinnakkain. Myös 1 plus 2 malli voisi rinnakkaisesti olla olemassa 2 plus 2 mallin rinnalla. Kummankin täytyy olla mahdollinen. Tietysti täytyy olla asianmukaisesti sopetutut yhtä tiukat vaatimukset, mutta tätä kautta voitaisiin kuitenkin turvata reilu kilpailu. Ja komission ehdotuksesta on oikein ymmärrä vielä, miksi määräyksenä olisi 2 plus 2, onko syynä se, että olisi vähemmän riskejä tai enemmän kilpailua järjestelmässä. Olen yhtä mieltä perustelusta sinänsä. Mehän kaikki haluamme enemmän kilpailua, haluamme vähemmän riskejä, se on välttämätöntä, sen täytyy olla tavoitteemme. Mutta se, mitä nyt ehdotetaan, saavutetaan sillä tämä tavoite. Se on, mitä epäilen. Minä olen siis tehnyt tarkistukset asiasta. Minusta kummankin mallin tulisi säilyä olla olemassa rinnakkain. Ei välttämättä pidä olla 2 plus 2, 1 plus 2 pitää myöskin voida säilyä. Hey, um, does the commission wish... Haluaako komissio esittää puheenvuoron Jennifer? Yes, thank you very much. Um... Kiitos. Yleisellä tasolla pysyn, kun en tunne Swinburnin ehdotuksen yksityiskohtia, mutta perustan ne kommentteihin, joita tänään täällä kuultiin. Ensinnäkin mitä tulee siihen, että eriytetään arvopaperikeskuspalvelut ja pankkipalvelut, ei varmaan ole yllätys teille, mutta niin kuin olemme luonnostaneet erotuksemme, uskon kovasti, että turvallisuus ensin ja eritetty malli on turvallisempi malli. Rova Tyson taisi kommentoida, että kaksi järjestelmää pitäisi olla rinnakkain yhdessä. Me, meillä olisi mieluisempi järjestelmä, jossa erottelujärjestelmä on säännöllisesti integroitu järjestelmä on mieluummin se poikkeus kuin sääntö, koska uskomme, että erottelumallilla on erityisiä etuja. No, Bowlesin itsensä kommentit. Takaisinostoajoista, korvausostoajoista. Meillä on ymmärtämystä eri varjoesittelijöiden näkemyksille ja voimme kunnioittaa sitä, että tarvitaan näissä asioissa joustavuutta. Kuitenkin, jos säännellään konkreettisia poikkeuksia, se voi olla aina vaikeaa ja voi olla vaikea määritellä nämä poikkeukset tarpeeksi hyvin lainsäädännössä. Voisimme kuitenkin tutkia eri asioita, miten tässä mennään eteenpäin siitä, että kuka mahdollisesti tai mikä voisi olla optio siihen, että myöhennetään tietyn tyyppisille tuotteille tätä korvausostoa. Vastaanottavuuden osapuolelle voisi olla mahdollista päättää tapauskohtaisesti asiasta. Sitten oli muutama kommentti pohjoismaista mallia oli joitakin kommentteja, jotka koskivat direct holding-mallia ja omnibus holding-järjestelyjä. Monet esille otetut asiat ovat hyvin tärkeitä, mutta haluaisin kiinnittää tai laittaa merkille sen, että tällä hetkellä tarkistelemme arvopaperikysymyksiä lakiehdotuksia ja ne ovat aika horisontaalisia mieluummin kuin että ne käsittelisivät asiaa tässä nimenomaisessa kontekstissa. Eli täytyy tarkastella asioita tapauskohtaisesti, jotta voidaan määritellä, että onko tässä vai jossain toisessa paikassa oikea paikka vai pitääkö olla arvopurilakialoitteessa horisontaalinen lähestymistapa, jonka aika on siis eh, keväällä ensi vuonna. I'll believe it when I see it. Uskon kun näen. Um, <laughs> Thank you very much. Um, uh, Kay, I will... Uh... No niin, Kay, ole hyvä. Thank you and thank you all for your remark. Kiitos. Kiitos kaikista huomioista ja erityisesti komissiolle niin me olemme päässeet siihen yhteisymmärrykseen, että jos ESD:n ja pankkisektorin otamme mukaan, se on tietysti poikkeus, ei mikään sääntö. On kyse siitä, että jos nyt operoivat yhdistetyllä mallilla, voisivat sitä käyttää vai pitäisikö niille tarjota tätä eriytettyä mallia ajan kuluessa. Ja tätä keskustelua sitten tulevien viikkojen aikana joulun jälkeen, ei suinkaan joulun aikaan varjoesittelijöiden kanssa käymme ensi vuonna siis. Tämä on tärkeä keskustelu ja komissio toki jo puhui siitä, että tästä eriyttämisestä tulee tiettyjä vaikutuksia ja meidän täytyy käydä tästä syvällistä keskustelua, miettiä sitä, mitä vihreät ovat mieltä tätä vastaan ja mietitään, mitä kansanpuolue on tästä mieltä. Joka tapauksessa me olemme pyrkineet tästä direktoolin menetelmästä tekemään tarkistuksia ja uskon, että myös toimituskurin kannalta ja niiden tarkistusten kannalta, joita minä tein omaan tekstiini, niin nämä eivät ole velvoittavia vastaanottajan kannalta. Ja tämä tietysti täytyy ottaa huomioon, mutta me voimme varmasti miettiä sitä, mitä meidän on saatava aikaiseksi. Ei tietenkään tule sitten toimia niin, että listatut osakkeet jäävät vähemmistöön. Meidän täytyy totta kai toimia avoimuuden pohjalta, koska kaikki ryhmät sitä ovat vaatineet. Meidän täytyy parantaa avoimuutta kaikilla tasoilla, jotta tämä järjestelmä toimisi tehokkaasti. Ja sitten tuo tarkistus 128 on sanan linjoilla tässä siinä mielessä, mutta meidän täytyisi todellakin muistaa, että me tarvitsemme tuota mainittua lainsäädäntöä ja meidän täytyisi varmaankin näin ollen toivoa, mutta tämä on nyt jo ollut viivästyksissä jo niin kauan aikaa. Tämä näyttää nyt aina me vain menevän taaksepäin, joten jos me nyt vain saisimme tämän lainsäädäntöpaketin jo käsiteltäväksemme ja sitten työ olisi oikeastaan helpompaa poliittisissa ryhmissä, mutta toivon, että me voisimme käyttä, myös keskustella tästä lain valintasäädöksistä, jotka ovat vielä auki tässä tekstissä. Meidän täytyy toimia kunnianhimoisemmin ja ottaa nämä ensimmäiset askeleet toimituskuriin ja toimituskäytäntöihin siis yhtenäismarkkinoilla ja miettiä sitten tarvitsemmeko me tälle omaa erillistä lyhennettä sinänsä, mutta tähän on tähän on edettä, edettävä tähän suuntaan. Tässä on hyvin monia teknisiä kysymyksiä ja poliittisten ryhmien välillä meidän täytyy pikapuoliin toivon saada yhteisymmärrys aikaiseksi ja, me, ja varjoesittelijät ovat hyvin kiinnostuneita tästä asiasta ja, ja toivon, että jos ette saa näitä asiakirjoja, kopioita näistä asiakirjoista, niin ottakaa sihteeristön yhteyttä. Tässä ei ole mitään salais, salaista, joten kaikki, jos, jotka haluavat auttaa meitä tässä työssä työssämme, niin olemme siitä tyytyväisiä ja me haluamme myös auttaa. Tämä on tekninen kysymys ja varjoiset ovat varmasti samaa mieltä. Nyt päätän tähän. Meillä on asiakirjoja käsiteltävänämme. Näistä puhuttiin jo viime viikolla ja uskon, että uuden vuoden aikana meidän täytyisi tätä saada huomattavin askelin eteenpäin pankkipalveluista ja miten me haluamme sitten päästä eteenpäin tästä asiasta. Meidän täytyisi saada poliittisten ryhmien välillä aikaan tästä yhteisymmärrys pikemminkin kuin vain sitten määräenemmistö, jotta voisimme saada turvallisemman kilpailukykyisemmän toimitusjärjestelmän koko unioniin. Kiitoksia. Thank you very much, Kay. The... Kiitokset, Kay. Niin me toivomme, että voimme 21. tammikuuta ensi vuonna äänestää tästä asiasta ja sitten toukokuun täysistuntoon viedä tämä, eli siinä meillä on vielä aika pitkä aika kolmikantaneuvotteluille. Kiitos tästä. Olen varmasti samaa mieltä sinun kanssasi siitä, että pidämme tämän keskusteluissa. Komissiokin jo sanoi, että meidän täytyy ehkä odottaa tuota arvopaperilainsäädäntöä, mutta, e, mutta sitä on vaarallista ottaa poiskaan tästä. Joten katsotaan, meillä on äänestykset puoli 11 aikaan vasta, joten pidämme pienen tauon aina tuohon puoli 11 mennessä asti.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 Right, Whoops, had you there. <laughs> um, right, I think it... Terve siellä. Nyt taitaa olla äänestysaika. Täytyy pahoitella. ilmoitukset täytyy ottaa nyt, koska ne, niitä ei otettu ennen sessiota Mario Dragin kanssa. Emeä, delegoidut säädökset. Saataisinko vähän hiljaisuutta tänne? Hiljaisuutta. Äänestyksessä ei aloiteta ennen kuin täällä salissa on hiljaisuus. Komission pitäisi hyväksyä aika pian delegoidut säädökset EMEAsta, joka perustuu luonnosteknisiin standardeihin, jotka EB ja SME ovat luoneet. Nämä standardit jätettiin syyskuun lopussa, joten määräaika hyväksynnälle komissiossa on tämän kuun lopussa. Ja ymmärrämme, että komissio suunnittelee hyväksymänsä delegoitut säädökset 19. joulukuuta ilman muutoksia luonnokseen. Parlamentilla on kuukauden tarkasteluaika ja delegaation säädösten hyväksi komissiossa vain vähän ennen joulutaukoa tekemään rattomukseksi parlamentille eh, harjoittaa valvonta-aikaa kymmenen eh, kuukauden määräaikana, joten valiokunnan puolesta pyydän pidennystä tarkasteluaikaan kuukaudella, niin kuin vastaavassa asetuksessa sallitaan. Sen lisäksi komissio ei ole vastannut eh, Ekon jäsenien kommentteihin luonnosteknisiin standardeihin, jotka lähetettiin lokakuun puolivälissä, eikä myöskään esittelyvenen Langelin kirjeeseen marraskuun puolivälistä. Kehotan komissiota vastaamaan niin nopeasti kuin mahdollista, niin että vastaus voidaan ottaa huomioon parlamentissa, kun se tarkasteluaikaansa käyttää. Kun otetaan huomioon nämä tapaukset, joissa tarkasteluaika alkaa tauon jälkeen, niin voisimme olla vähän valppaampia lainsäädäntötoimissa ja määräaikojen suhteen, että varmistetaan, että ei oteta tällaisia pakkotilanteita itsellemme, kun mennään vuosisyksyn mukaan ja sitten delegoitusäännös tulee ja sitten todennäköisesti se tulee tärkeänä ajankohtana tärkeästä asioista MIFID, CRD ja muissa asioissa, joten tämä asia kyllä pitäisi selvittää päivitettyä tietoa trilogineuvotteluista, pääomavaatimusdirektiivistä. Meillä oli kaksi poliittista trilogia viime viikolla Strasbourgissa, tiistai ja torstai, jotka kattoivat tärkeimpiä asioita, kuten makro, vakavaraisuus, ehdollisuus, lisäpääoma, puskurit systeemisille instituutioille, välittelyvala TPL, e EKPlle, myöskin sitten vipuvaikutus, velka-astetaso myös arkaluontoisia asioita kuitenkin jäi käsittelemättä. Alustavia kantoja niistä oli kuitenkin neuvoteltu kahdenvälisissä kokouksissa edeltävänä keskiviikkona. Pahoittelen, että päivitettyä dokumenttia ei ole ollut käytössä kierrätettäväksi, lähetettäväksi. Ei minullakaan niitä ole ja toivottavasti konsolidoitu teksti kannasta päivitetyssä muodossa saadaan kasaan ja saadaan lähetettyä niin, että ryhmät ja jäsenet saavat päivitetyt tiedot. Nyt täytyy kysyä valiokunnalta kahdesta asiasta. Euroopan riskipääomarahastot ja eurooppalainen sosiaalinen yrittäjyysrahastot. Tässä oltiin lähellä sopua Tanskan puheenjohtajakauden aikana, mutta veroasioihin siinä kaaduttiin. Kuten viime viikon kokouksessa eh, julistettiin, niin poliittinen sopimus on saatu joulukuun aikana näistä kahdesta asiasta, ja Koreper on nyt vahvistanut sopimuksen kahdenvälisesti 12 joulukuuta, joten nyt sitten työjärjestyksen mukaan kysyn valiokunnalta kantaa asiaan ja annan puheenvuoron yhdelle ja, tai useammallekin esittelyssä sinulla sanottavaa vai mennäänkö eteenpäin sitten vain? Ellei joku ilmoita vastalausetta, niin tämä äänestys on sovitusta tekstistä täysistunnossa joko helmikuussa tai maaliskuussa sen jälkeen, kun lingvistijuristit ovat parlamentissa ja neuvostossa tehneet työnsä. Onko vast... <coughs> vastuuhuomautuksia tähän, joten näin tämä asia menee eteenpäin? Sama täytyy tehdä myös luottolaitoslaitokset. Kolmesta poliittinen sopu saavutettiin marraskuussa ja nyt konsultoin valiokuntaa uudelleen. Bernardo, haluatko puheenvuoron? Presidente, solo per eh, confermare. Kiitokset. Puheenjohtaja, haluaisin vain vahvistaa sen, että yhteisymmärrykseen on päästy. Työtä on tehty hyvinkin tiiviisti. Parlamentin kanta oli hyvin kaukana komission ajatuksista. Kiitän varjoesittelijöitä osallistumisesta tähän työhön. Heidän työnsä oli oikein tarpeellista ja oleellista näissä keskusteluissa Strasbourgin kokouksessa 15. tammikuuta. Tästä puhutaan, jos en ole väärässä. Eilenkin jo sain muutaman sanan tästä sanoa Kyproksen talousministerille, jo päätänkin nyt tähän. Kiitos, ellei valiokunnalta tulee vastaavamautuksia. Sovittu teksti tulee täysistunnon tammikuussa 2013 ei vastalauseita. Ja kansalliset ja alueelliset tilit. 7. joulukuuta neuvostossa tuli sopu kaikista jäljellä olevista asioista mukaan lukien kan- kansallisia ja alueellisia tilinpitoja. Tämän avulla päästään saamaan asettamaan voimaan osaa sixpackia. Viimeinen neuvotteluvaihe tehtiin kirjallisella menettelyllä. Ryhmillä olivat dokumentit, joten minä olen esittelijä valiokunnan puolesta, koska muu ei halunnut sitä. Joten minä nyt konsultoin teitä uudelleen. Voin sanoa, että tämän työn aikana olemme saaneet selville, että on vielä lisää asioita, joissa täytyy painostaa. Ja otan sen esille joko maratomietinnön kautta tai päätöllä kautta, mutta asiasta keskustellaan koordinaattorin kesken että mitä seuraavia toimia, mihin seuraaviin toimiin ryhdytään. Tilastot ovat hyvin tärkeät. Haluaisin myös kiittää parlamentin eh, lingvistijuristeja erinomaista työstä, kun he ovat mm, käyneet läpi nämä valtaiset liitteet, tuhansia tuhansia sivuja. Ilman heidän apuaan emme olisi pystyneet löytämään näitä kiistakapuloita arkaluontoisia kohtia. Ja heidän täytyy tässä uudelleen neuvoston kanssa, ennen kuin päästään äänestämään, en ihan tiedä milloin se aika on ja mikä aikataulu on. Mutta oliko vasta huomautuksia sille, että tämä etenee näin nyt sitten äänestykseen? En näe vastalauseita. Joten kiitos tästä. Nyt mennään vieläkin monimutkaisempaan juttuun, kuten kohta näette, uuden artiklan 70 myötä. Sitten Philip de Backen mietintö pk-yritysten rahoituksen helpottaminen. Ei kun, menikö tässä nyt jo, hyppäsinkö yli? Ei olekaan. Edvarski Kluunan mietintö ensin Euroopan tilastoista. Ollaanko Skikluunan mietinnön kanssa valmiita? Testiäänestys, jos kaikilla on koneet auki. Painakaa nappuloita. Right. Votes. right. Okay. Right, okay. Who's voting to go on? Kuka äänestää lomalle lähtemisen puolesta? No niin, äänestys päättyy. 34 lähdössä lomalle. Kaksi jäävät tyhjän päälle. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Hetkinen, se onkin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kompromissi Bstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, toinen osa hylätty. Sen vuoksi menemme nyt tarkistukseen 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se on hyväksytty. Tarkitsen, tarkistan sen, jos toivotte. Tarkistus 55. Eikö hylätty? 17 puolesta ja 20 vastaan. En oikein osaa laskea ryhmiä nyt, kun ne eivät ole kaikki paikalla. Kompromissi E kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Se täällä olla hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. 62. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 20 vastaan 16 hyväksytty. Kompromissi H2, ei, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Suullinen tarkistus. Ja siis jos osa kaksi hyväksytään, se on sen jälkeen. Edward, haluatko puhua tästä suullisesta tarkistuksesta? Part two, the oral amendment um, regards part two niin tässä puhutaan osasta kaksi ja sitä me haluamme muuttaa seuraavasti kansallisten parlamenttien valvonnan, valvonnalla tiiviillä parla, kansallisten parlamenttien valvonnalla näin. Okay. Okay. Body cracks, so we Το eh, agreed, Mrs. President. We agreed. Yes. Olemme yhtä mieltä. Therefore, is no objections to that oral amendment. Ei ole siis vastustusta tätä suullista tarkistusta kohtaan, joten sen kanssa äänestetään osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää. Se taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistan. tarkistus 71. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty 22 ja 15. Sitten tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Sitten tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistutaan 74. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 vastaan 17. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistutaan. Oi oi, taitaa olla hyväksytty. En sanonut, että äänestys päättyy. Kaikki ovat kuitenkin äänestäneet 20 vuodesta 19 vastaan. Se on siis hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus A, johdantosan kappaleeseen 8a. Hyväksymmekö sen kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi N puolesta What's the problem? But an oral amendment uh, on this paragraph. Tästä kohdasta oli suullinen tarkistus kompromissi N-stä. Korvataan sanat harmonized sanalla unified. Okay. okay. We are with the word unified. Unified sanan kerran puolesta vastaan Ihmiset huutavat kyllä ja eitä. Suulliselle tarkastukselle ei tullut vastalauseita, jossa Unified korvasi harmonaistin, ei kun Harmonized Unifiedin sijaan. En ole saanut tätä suullista tarkistusta. Se on siis Harmonized. I'm trying to find out myself. Itsekin yritän tässä selvittää, mitä on meneillään. Sana unified, joka on tekstissänne, muutetaan sanaksi harmonized. Selvä. Harmonized sanan kanssa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 raukeaa 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 mm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko nyt äänestää näin muutetussa tekstistä? Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 38 puolesta, yksi tyhjää, ei vasta ääniä. Äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 38 puolesta, yksi tyhjää, yksi ei vasta ääniä olkaa hyvä. Before we proceed to the... Ennen kuin menemme viimeisen äänestykseen siitä, että hyväksyttäisiin tämä ensimmäisen käsittelyn sopimus, minä sanoisin, että yhdestä sydämestäni tuen esittelijää neuvotteluissa, mutta kun haluaisin todeta, että mitä olen tehnyt aiemmissakin keskusteluissa, on se, että mitä olemme tässä hyväksyneet, on minun mielestäni ei ole johdonmukainen selkeä järjestely, jossa olisi tasapaino riippumattomuuden, vastuullisuuden ja demokraattisen valvonnan välillä selkeä. Tämä on tällainen spagetti, jossa hallitukset, parlamentit, keskuspankit, tilastovirastojen päälliköt, tilintarkastustuomioistuimet, niillä kaikilla on oma eri roolinsa. Ja minun on edelleenkin epäselvää, miten tämä vuorovaikutus tapahtuu. Otin tämän viimeksi jo esille keskustelussa, ja haluaisin pyytää esittelijää varmistamaan, että lopputulos neuvotteluista olisi johdonmukaisempi ja selkeämpi, koska se olisi minusta demokratian etujen mukaista, että me tietäisimme, kuka valvoo ketäkin ja minkälaista riippuvuutta on. Kiitos Filip pyysi puheenvuoroa. to some extent. Niin Sofi, minä voin oikeastaan osittain hyväksyä tämän, mutta tässä nyt kannattaa paketti korvata kanelonilla, se on helpompaa, tai sitten lisätään siihen hyvää kastike, koska spagetti hyvän kastikkeen kanssa voi olla itse asiassa aika hyvää. Okay, so um, this is... Okay. Tämä on ensimmäinen Ekonin teksti, joka hyväksytään uuden 70 artiklan mukaan trilogin neuvotteluista joten täytyy tehdä erillinen päätös neuvotteluihin alkamisesta, johon kuuluu äänestys. Äänestyksellä täytyy päättää enemmistöllä Ekon valiokunnan jäsenistä, ei paikalla olevista jäsenistä, eli 25 kyllä täytyy olla. Päätös liittyy tavanomaiseen mandaattiin, eli että mietintö ja neuvottelutiimi, joissa puheenjohtajana ovat, puheenjohtajana ovat esittelijä ja varjoesittelijät tai puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustaja, joka voi olla myös esittelijä tässä tapauksessa. Eli nyt tästä äänestetään ehkä yksinkertaisempaa, jos se tehdään koneellisesti päätös lähteä neuvotteluihin ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta mietinnön perustalta ja tavanomaisen neuvottelutiimin myötä. Muutaman pitäisi vielä äänestää. Kaikki ovat äänestäneet lukuun ottamatta yhtään. Nyt äänestys päättyy 38 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä, joten ensimmäisen käsittelyn neuvotteluihin lähdetään. Ja raportoimme tästä teille, kuten omaista on. Sitten Philip de Pacon Improving access to finance by SMEs. Ja nyt on kyse pk-yritysten rahoituksen saannin parantamisesta. Missä minun äänestysluetteloni on? Nyt aloitetaan alku, alkuperäisen tekstin otsikosta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BB puolesta. Kompromissi BB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 meni jo 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C. Siinä on myös suullinen tarkistus, jota kansanpuolue toivoo, eli paikallisen pankkijärjestelmän vahvistamisen merkitys. Vastustaako sitä joku? Selvä. No sitten tämän muutoksen kanssa äänestämme siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 42 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, tarkistetaan tämä. Eli 48 tarkastamme sen. Nyt näyttää siltä, että olette vain kääntäneet peukalat toiseen suuntaan. Niin, aina jos menee väärin, täytyy tarkistaa tämä mutta tämä on nyt hylätty. Niin. No niin. Sitten alkuperäinen teksti. Otsikko kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi FF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Otsikko kolme alkuperäistekstissä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäistekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Otsikko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi MM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kappale 20 puolesta. Hetkinen. miksi tässä käsketään mennä 107. Ahaa, eli siis kappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, otsake 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisteksti kappaleeseen 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 vedon vedetty pois, 113 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 kahdessa osassa ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, tarkistetaan tämä. Strange signaling. It's closed and it was... Äh, hyväksytty. 39, Sitten äh, toinen osa hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä. Voimmeko tarkastaa tämän 127? Äänestys päättyy hyväksytty. 128 meni jo, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan tämän 132. I think EPP was on its own. EPP jäi jääne yksin. It's closed. Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 kappaleeksi puolesta vastaan. Voinko tarkastaa tämän 140? Äänestys päättyy. Raukeaa. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, puol- kaksi Voidaanko tämä kaikki tehdä yhdessä ilman neljättä? Eli kaikki muut yhdessä paitsi neljäs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se siitä ja neljäs puolesta vastaan tyhjää ja sekin hyväksyttiin, joten kaikki nämä käsiteltiin ja kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosakappale A10 tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusakapalle C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty. Sitten tuo työllisyysvaliokunnan kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän numeron 24. Ooh, increasing in numbers here. We've gone up to 41 present. No täällähän on jo 41 äänestämässä. Äänestys päättyy hylätty. 19 puolesta 22 vastaan. Imko 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Se lienee hyväksytty, mutta tarkistaa tämä 14. No, we're voting IMCO 4. Siis IMCO 14. IMCO 14. Okay. IMCO 14. IMCO 14. Oletteko kaikki äänestäneet? No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. 21.19. IMKO 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko, Imko 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja se siitä, eli nyt tarkistetusta tekstistä äänestämme sähköisesti. Voted. I'm closed. Voitteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys nyt päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, nolla tyhjää. Kiitokset teille kaikille. Yes. Hang on, Liam. Liam. I, I don't get to marry. Ei vielä hyvää joulua, ei vielä tässä vaiheessa. What? Oh, I see. Right, so that's 40 in favor. Siis 40 puolesta. Kiitos. The next meeting. Seura kokous on 10. tammikuuta. Hyvää taukoa, hyvää joulua. Philip, yes. yes. Philip, we have already... olemmeko me jo nyt saaneet tietoa siitä, miten eri kolmikantaneuvotteluja on 7. tammikuuta alkavalla viikolla. Onko kalenterissa tietoa? En voi vielä sanoa asiasta mitään. Tutustu kolmikantaneuvotteluvälineisiin Trilog Tools.